Seuraavaksi esityslistalla ovat keskustelut ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista työjärjestyksen artikla 135. Ensinnäkin henkilöiden, joilla on albinismi, tilanne Afrikassa, erityisesti Malavissa, ja ensimmäiseksi puheenvuorot saavat tekstilaatijat Tannock ja Mogherinillekin terve, on tervetullut tänne. Tämän päivän päätöslausumassa viitataan Malawin Albineen toivottoman tilanteeseen, mutta ongelmalla ulottuu moniin muihinkin Afrikan osiin. Muistan sellaisen tilastotiedon, että 97 prosenttia albinoista Afrikassa kuolee ennen 40 ikävuotta hirvittävien ihosyöpien jälkeen, mutta myös väkivallan takia, jota heihin kohdistuu. Se on hyvin yleistä valitettavasti. Ainoastaan Malawissa 65 rekisteröityä väkivaltaan tapausta on tapahtunut Albanian kohtaan vuonna 2014 jälkeen perinteiden mukaan eh, stigmatisoidaan näitä henkilöitä ja ajatellaan, että heitä ovat huono onnea tai hyvää onnea tai heillä on magisia voimia, heitä, heidän ruumiinosiaan käytetään. Tämä on johtanut hirvittävän väkivaltaan näitä äh, albinismista kärsivien henkilöiden äh, kustannuksella. Heidän työn mahdollisuutensa ja terveydenhoitomahdollisuutensa ovat huonot, ja tämä vaikuttaa myös heidän äh, perheiden sosiaalisen asemaan. On selvä tarve koulutusohjelmille ja tietenkin rikosoikeusviranomaisten toiminta on tärkeää niin, että, että albinojen kimppun hyökänneet viedään oikeuteen. Uskon, että on hyvä, että otamme asian esille täällä Euroopan parlamentissa. Olen itse lääkäri ja siksi olen oikein iloinen siitä, että voin tänään allekirjoittaa yhteisen päätöslauselman. Kiitoksia. Eh, Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Die Gewalt gegenüber Kiitoksia. Väkivalta, joka kohdistuu albineihin, on käsittämätöntä. Ihmiset, jotka kärsivät pigmenttihäiriöistä, kärsivät syrjinnästä ja hyvin käytännöllisistä ongelmista. He eivät pääse terveydenhuoltoon, tämähän juuri kuultiin, ja usein he eivät myöskään saa esimerkiksi aurinkovoiteita. He sairastuvat paljon useammin ihosyöpään ja Tansaniassa 90 prosenttia albinoista kuolee ennen kuin he täyttävät 30 vuotta. Ja näihin ihmisiin kohdistuu myöskin valtavasti väkivaltaa. Heitä silvotaan ja murhataan. Heidän ruumiinoisilla uskotaan olevan tajanomaisia ominaisuuksia ja he elävät pelossa, jota emme osaa edes kuvitella. Ja pelkästään Malavissa noin kymmenen ihmistä on murha uhan alaisuudessa. Meidän täytyy suojella näitä ihmisiä ja pidän erityisen hyvänä sitä, että nyt on puhuttu toimista Malavissa ja Tansaniassa ja myöskin YKssa on puhuttu alueellisista aloitteista – ja me keskustelemme sitten vielä parhaista käytänteistä. Ja pidän erityisen hyvänä ja toivon, että Euroopan unioni voi tukea tätä, kun kyse on ihmisoikeuskoulutuksesta, esimerkiksi kun ajatellaan poliiseja ja näiden kysymysten vahvistamisesta. Meidän täytyy parlamentissa antaa näille ihmisille ääni ja todellakin toivon, että tulevaisuudessa – ei tarvitse enää tehdä päätösasemia tästä aiheesta ja että tämä asia saadaan nyt hoidettua ja pystymme auttamaan näitä ihmisiä. Kiitoksia ja sitten Corrao, yksi minuutti. Grazie Presidente, buongiorno. Kiitoksia puhemies, oikein hyvää huomenta korkealle edustajalle. Kun puhumme Malawin henkilöstö, jolla on albinismi. Puhumme todella absurdista tilanteesta. Näihin henkilöihin kohdistuu kaikenlaista väkivaltaa, silpomista ja surmia ja jopa kuoleman jälkeen he eivät saa rauhaa, kuten täällä kollega sanoi, heidän ruumiin osiaan kaivetaan e-, esille ja koska uskotaan, että niissä on maagisia voimia ja niistä tehdään amuletteja. Olemme myös lukeneet, että naisia raiskataan, koska uskotaan, että näin voidaan parantua AIDSista, kun ollaan seksuaalisessa kanssakäymisessä näiden albino-naisten kanssa. Tämä on traaginen tilanne. Malawissa on myös meidän Malawin kanssa talousyhteistyötä ja kansainvälisiä sopimuksia. Olisikin pyrittävä tuomaan niiden kautta selviksi, että on tärkeää suojella näitä vähemmistöjä, jotka usein joutuvat rikollisjärjestöjen uhriksi. Meidän on pyrittävä toimimaan päättäväisesti ja vaadittava ja viranomaisia toimimaan ja suojelemaan tätä vähemmistöä. Pisas Aisala, Kiitoksia. Sitten Fisas, yksi minuutti. Gracias, presidenta. Kiitoksia, puhemies. Tällä päätösasemalla meidän pitää lähettää selkeä viesti Afrikan maihin, joissa rikotaan albinojen oikeuksia. Nämä henkilöt kärsivät kammottavasta sorrosta ja ihmisoikeusrikkomuksista. Heitä sorretaan verbaalisesti ja fyysisesti, heitä silvotaan ja murhataan ja tätä ei voida hyväksyä. Tämä ei tapahdu ainoastaan Malavissa, vaan myös siis Mosambikissa, Tansaniassa, Keniassa ja albinoita syrjitään sosiaalisesti, he eivät saa julkisia palveluita, eivät myöskään terveyspalveluita. Ja kun otetaan huomioon, kuinka paljon näillä ihmisillä on ihosyöpää, niin se, että he eivät saa terveydenhuoltoa, se on käytännössä kuolemantuomio. Joissain näissä maissa on pyritty korjaamaan tätä dramaattista tilannetta, mutta se ei riitä. Siellä pitää ryhtyä ennaltaehkäiseviin toimiin ja siellä pitää panna piste näiden hyökkäjien rankaisemattomuudelle. Euroopassa meidän täytyy seurata tätä tilannetta. Nämä ovat ihmisoikeuskysymyksiä ja meidän täytyy tarjota yhteistyötä näille henkilöille, jotta voidaan torjua näitä hyökkäjiä. Kiitoksia ja sitten Panseri. Kiitoksia puhemies. Tällainen hiljainen albino ihmisten tragedia ilmenee monella tavalla. Niin, fyysisesti väkivallan ja silpomisten kautta johtuen kansanomaisista uskomuksista, joiden mukaan heidän vartalollaan maagisia voimia. Kyseessä on myös yhteiskunnallinen syrjintä. Nämä naiset, nämä ihmiset, heitä syrjitään eikä he, eivätkä he voi oppia opiskella ja heidän koulutusta rajoitetaan näin, rajoitetaan heidän mahdollisuuksia saada työpaikkaa ja parempaa elämää. Tämän päätöslauselman kautta haluamme kehottaa Malavin hallitusta ja muita Afrikan maita rankaisemaan päättäväisesti albino ihmisiin kohdistuvien rikosten tekijöiden osalta. Heidän pitäisi olla täysi osa yhteiskuntaa ja toivomme, että tämän työn kautta tavoitteisiin päästään. Kiitokset, että piditte kiinni puheenjohtajasta. Ja sitten Vautman, yksi minuutti. Puhemies, korkea edustaja täällä Euroopassa, kun vauva syntyy, vanhemmat ovat iloisia. Onpa sitten silmien väri tai hiusten väri mikä tahansa. Mutta Malavin kaltaisissa paikoissa näin ei ole. Siellä valkoinen, valkotukkainen, punasilmäinen vauva aiheuttaa äh, epäluuloa. Monille ihmisille kyseessä on jumalten äh, kosto, kun ihmiset uskovat, että albinojen osat omaavat tajanomaisia voimia, niin heitä kohdellaan kuin eläimiä. Vieläkin vuonna 2016 75 000 dollarilla äh, heidän kehojaan myydään. Voitteko kuvitella? Ei tätä voida hyväksyä albiinot tapetaan vain sen takia, että he ovat syntyneet eri värisinä. Toivon, että Eurooppa ja maailma eivät sulje silmiään ja katso toisaalle, vaan toimimme tiukasti ja suojelemme albiinoja, annamme heille normaalin elämän. Kiitos. Kiitoksia. Tämä on tosiaan tärkeä aihe. Sitten Sanchez Callente, yksi minuutti arvoisa puhemies. Henkilöt, joilla on albinismi, kärsivät Afrikassa aivan äärimmäistä syrjintää ja heidän ihmisoikeuksiaan rikotaan. On yleistä yhteiskunnallista syrjintää ja häirintää ja kaappauksia, raiskauksia, silpomista. Nämä uhat johtuvat taikauskoista uskosta, jonka mukaan albinoilla olisi maagisia voimia ja uskomuksesta, jonka mukaan sukupuolinen kanssakäyminen heidän kanssaan parantaisi AIDSista. Rikollisjoukot koittavat siepata heitä ja ottaa heitä rajoja, joista tehdään sitten eri aineita. Euroopan unionissa toimimme joskus tavalla, jolla vaikeutetaan tilannetta etelässä, kun solmitaan täysin epäoikeudenmukaisia kauppasopimuksia. Meidän on toimittava johdonmukaisesti ja ymmärrettävä, että tähän tehokkaimmin voidaan puuttua niin, että, puuttua niin, että otetaan yhteyttä julkisen, julkisen palveluihin näissä maissa, koulutuksen, koulutuksen kautta, terveydenhuollon kautta, laadukkaiden ja yleisten palvelujen kautta voidaan päästä eroon näistä uskomuksista. Most képviselőcsoportok Kiitoksia. Sitten poliittisten ryhmien edustajat kansanpuolueesta ensin Fred, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. On hienoa, että korkea edustajan seuraamassa keskustelua. Ehdotin, että ryhmäni tekisi päätöslauselman henkilöistä, joilla on albinismi Afrikassa – ja on hienoa, että saimme tukea muilta poliittisilta ryhmiltä. Lähtökohta oli Amnesty Internationalin raportti, joka esiteltiin jokin aika sitten. Se käsitteli nimenomaan Malavia, mutta kuten kollegat totesivat, nämä kammottavat hyökkäykset ja murhat koskettavat myöskin muita maita. Tansaniaa, Kongon tasavaltaa, Burundia, norsulurannikkoa. Näissä maissa syyllistytään hirvittäviin rikoksiin näitä albinismista kärsiviä ihmisiä kohtaan. Ja on hienoa, että saimme tämän esityslistalle ja on hienoa, että kaikki poliittiset ryhmät ovat yksimielisiä siitä, että meidän pitää olla huolissamme näiden ihmisten tilanteesta. Így képviselő úr, most pedig Kienge következik. Seuraavaksi Kienge, yksi minuutti. Gracias. Kiitoksia puhemies. Jossakin Afrikan alueella se, että syntyy albinismin kanssa, merkitsee, että ollaan hengenvaarassa ja silpomisvaarassa joka päivä. Olemme täällä tänä päivänä käsittelemässä hyvin arkaluontoista asiaa. Hyvin monet ihmiset syntyvät näin ilman pigmenttiä ja näin heihin kohdistuu kaikenlaisia epäinhimillisiä käytäntöjä ja heitä leimataan päivittäin. Me pyydämme, että Malawin hallitus ja kaikkien niiden maiden hallitukset, joissa tällaista ilmenee, voitaisiin toteuttaa osallistavaa politiikkaa. Tarvitaan selkeä suunnitelma ja strategia kaikenlaista syrjintää vastaan. Vaadin, että kaikkia ihmisiä pidetään ihmisinä, ihmisinä pidetään, arvi, pitää arvioida heidän kykynsä ja inhimillisen pääomansa mukaan. Siksi pyydämme Malawin hallitusta toimimaan ja olemaan unohtamatta albinismista kärsiviä ihmisiä eikä heitä jätetä kuolemaan. Kiitoksia Kiitoksia. Seuraavaksi James, kaksi minuuttia. Within the last few weeks. Viime viikkojen aikana brittilehdistö on raportoinut tapauksista, joissa noituus ja taikausko on johtanut tuhoaviin seurauksiin albinojen äh, parissa Afrikassa – toimet eivät ole tehonneet koulutuksessa, työllisyydessä ja tuloasioissa. Tämä tilanne voisi parantua, jos tämä järkyttävä vaino saataisiin lopetetuksi. Euroopan unionin tulisi myös katsoa omaa toimintaansa ja pohtia sitä, minkälaisia kaupan esteitä meillä on afrikkalaisille maataloustuotteille. Nämä tuotteet johtaisivat talouden kehitykseen näissä maissa. Vain kansantalouden kehityksen kautta voidaan tarjota koulutus- terveydenhuoltopolitiikkaa, joka päättää äh, noituuden ja taikauskon. Se estää Afrikan talouksien ja yhteiskuntien kehittymistä kaikkien kansalaisten osalta. Kansanyhteisö varmaan, varmaankin ryhtyy tarvittaviin toimiin tältä osalta jatkossa, mutta kannustan Euroopan unionia perehtymään kauppakäytäntöihin Afrikan kanssa. Tämä ei helpota albiinojen eikä Afrikan köyhien eikä koko Afrikan mantereen tilannetta. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Korvin Mikke, yksi minuutti. Eh, Kiitoksia. Kun nyt katson tätä yksimielisyyttä, niin minua kuvottaa koska me pidämme hyvänä ja pahoittelemme ja niin edelleen. Tämä on ihan paskapuhetta. Jos haluamme tehdä jotain, niin meidän pitäisi tehdä jotain. Amerikkalaisilla oli ongelmia Afrikassa. He ostivat palan maata. He loivat Nigerian. Ja ehkä meidänkin pitäisi ostaa maata Afrikasta ja luodaan sitten valtio albinoille. Ja tällä tavalla voisimme tehdä hiukan hyvää, koska tämä on ihan hyödytöntä. Miksei voitaisi perustaa Afrikkaan albinovaltiota ja Euroopan unioni joka tapauksessa pitäisi tuhota? Venta Onneksi täällä myöskin muita kantoja. Seuraavaksi Venta pani przewodnicząca! wysoka pani przedstawiciel! kiitos albinismi eteläisessä afrikassa on yleisempää kuin missään muualla maailmassa. Albinot elävät jatkuvassa pelossa, koska heitä väärinkäytetään – Lapset sijoitetaan erityislaitokseen ja he, heidän henkensä uhataan myös täysi-ikäisenä. Noin 70 hyökkäystä on Malavissa tapahtunut albiinoja vastaan. Tämä osoittaa, että kyse on aivan konkreettisesta uhasta. Kansallisten viranomaisten on ryhdyttävä tehokkaisiin toimiin ja edistettävä albinismista kärsivien oikeuksia. Euroopan unionin jäsenvaltioiden on seurattava näitä toimia myös yhteistyösopimusten puitteissa Afrikan kanssa. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Caputo yksi minuutti. Presidente, in Malawi... Kiitoksia puheenjohtaja. Malawissa henkilöt, joilla on albinismi, heitä tapetaan ja heitä silvotaan, heidän ruumiinosiaan myydään eri rituaalia varten. Amnesty International on tuominnut tällaiset käytännöt. Albinismista kärviä, kärsiviä on surmattu ja heidän ruumiinosista on tehty talismaaneja ja perinteisiä hoitokenuja. Ainakin 18 henkilöä on hiljattain tapahtunut on julkaistu kansainvälinen kertomus, jonka, jonka otsikko on Me emme ole eläimiä. Nämä henkilöt joutuvat elämään jatkuvan pelon alla. Euroopan unionin ja kansainvälisen yhteisön on ryhdyttävä kaikkien tarvittaviin toimiin, jotta Malawin hallitus ja muiden afrikkalaisten valtioiden hallitukset äh, pakotetaan takamaan suojelu henkilöille, joilla on albinismia ja varmistamaan heidän mahdollisuudet elämään ja henkilökohtaisen turvallisuuteen. Képviselő úr, rögtön a lista végére is érünk, és Epitidios képviselő urat szólítom. Kiitoksia. Seuraavaksi Epitidios. Kiitos, puhemies. Afrikassa ihmisoikeusrikkomukset ja rasismi on hyvin yleistä. Albinot kärsivät tietyissä maissa, erityisesti Malavissa, järkyttävästä syrjinnästä. Ihmisiä vainotaan, heihin kohdistuu väkivaltaisia hyökkäyksiä, heidät jätetään sosiaalisten suhteiden ulkopuolelle, heitä raiskataan, siepataan ja heitä murhataan. Minä vastustan kaikkea syrjintää, joka pohjautuu sukupuoleen, äh, rotuun. Tuomitsen tällaisen rasistisen käytöksen myös Afrikan hallitusten taholta, erityisesti Malavissa, silloin kun kyse on albinojen syrjinnästä. Ei ole mahdollista, että hyväksymme sen, että afrikkalaiset hallitukset, jotka valittavat, että äh, rasismia on afrikkalaisia koskien käyttäytyvät itse näin. Eli meidän täytyy olla äärimmäisen huolissamme tästä tilanteesta. Sadat tuhannet pakolaiset ihmiset pakenevat tätä ääriliikehdintää. Nyt äh, on muodossa menetelmän äh, puhujalistaa. Pystyn tämän puheenvuoron kaikille ovat pyytäneet puheenvuoron ensimmäisenä edustaja Kelly. Kiitoksia. Cohen Mäkis tässä sanoi jotakin melkoisen erikoista. Hän sanoi, että Euroopan unioni pitäisi tuhota, mutta kuitenkin samaan aikaan hän haluaa albinoiden tilannetta suojata. Milloin erilainen ehdotus, kun tarkastelette tätä tilannetta? Ongelma on pääasiassa taikausko. Jos taikausko ratkaistaan, ongelma ratkeaa. Eikö YK kanssa voitaisiin Malawissa suurta konferenssia ja tiedotusta järjestää, joka toisi ihmisille esiin sen, että taikausko on aivan perusteetun tai albinot ovat ihmisiä aivan kuten kaikki muutkin. Jos onnistuisimme tässä, tämä voisi olla yksi tapa päästä tästä hirvittävästä ongelmasta eroon. Kiitoksia. Kiitos ja kiitos siitä, että siitä myös, että teillä oli eri mielipide asiassa nyt edustaja Marias. Minä tuen yhteistä päätösmaesitystä ja olen allekirjoittanutkin sen. Ihmiset, jotka kärsivät albinismista, tämä on ongelma monissa Afrikan maissa, etenkin Malavissa joka on yksi vähiten kehittyneistä maista kautta maailman. Siinä on väkiluku, joka vastaa enemmän ja joka me olemme nähneet noin 6, 65 hyökkäystä näitä ihmisiä kohtaan ja monet on surmattu, monet ovat joutuneet päivittäin erilaisten väärinkäytösten väärin kohteeksi. Tämä on ihmisoikeustilanne maailmassa, että meidän täytyy nopeasti ryhtyä tilanteeseen, jossa voimme suojella ihmisiä, jotka kärsivät albinismista huolimatta laajemmasta ihmisoikeustilanteesta ja näiden ihmisten osalta täytyy olla mahdollisuuksia päästä koulutukseen terveydenhuoltoon ja antaa myöskin laillista suojelua. Ja nyt on vuorossa äh, varapuheenjohtaja Mogherini, olkaa hyvä arvoisa puhemies Kiitoksia, hyvä puhemies. kollegamme yllätys oli yllätys minullekin. Joka kerta kun kuullaan siitä, mitä Euroopan unionin pitäisi tapahtua ja sen jälkeen sanotaan, että ei koko Euroopan unionin pitäisi olla olemassa, niin näen tämän ristiriidan ja ylipäätään se, että täällä salissa istutaan on yksi aika suurista ristiriidoista. Haluaisin kiittää teitä tästä yksimielisestä työstä näin tärkeän asian parissa. Muutaman viime vuoden aikana Malawissa on tapahtunut yhä enemmän ihmisoikeusrikkomuksia eh, albinoja kohtaan, mukaan lukien lapset. Väkivaltaiset hyökkäykset, eh, tapot ja pidättämiset ovat näitä, eh, näiden ihmisten arkipäivää. Ne osoittavat, että albinismiin suhtaudutaan Saharan eteläpuolisessa Afrikassa tällä tavalla usein Tansaniassa, Mosambikissa, Burundissa ja muissakin maissa on tämän kaltaista toimintaa. 13.6. oli maailman albinismin tietoisuuspäivä. YK yleiskokouksessa soitettiin esille. Se oli tärkeä päivä, jolloin lisättiin tietoutta tästä tilanteesta. Ja ensimmäinen YK riippumaton asiantuntija otti asian kantaa. Me tuemme tämän kaltaista maailmanlaajuista tietoisuuden lisäämistä, tuemme sitä aktiivisesti ja luonnollisestikin odotamme saavamme työskennellä yhdessä YK kanssa näissä tärkeissä kysymyksissä ja tiedotuskampanjoissa, ei pelkästään Malavissa, vaan myös muissa maissa. Näiden kansainvälisten sitoumusten mukana meidän täytyy tarjota mahdollisimman hyvää suojaa albinismista kärsiville ja tutkia rikoksia, joita tällä pohjalta tehdään. Näiden tämän syrjinnän pohjalla olevat ennakkoluulot täytyy ottaa esille erittäin avoimesti ja siitä syystä vetoamme näiden maihin hallituksiin, että ne lisäävät tietoisuutta kautta yhteiskunnan mukaan lukien perhetason ja että kunnioitetaan näiden ihmisten ihmisarvoa. Tämänkaltaiset toimenpiteet, jotka kohdistuvat albinoihin, ovat tärkeitä, jotta voidaan varmistaa se, että albiinit saavat terveydenhuoltoa, koulutusta ja muita yhteiskunnan palveluita käyttöönsä. Tämä on yleinen käytäntö, kuten sanoin, monella puolin Afrikkaa ja siitä syystä on tärkeää, että maat jakavat hyviä käytänteitä ja työskentelevät yhteistyössä, jotta voidaan myös ehkäistä rajoja ylittävää rikollisuutta. Euroopan unioni omavaltuuskuntamme kautta työskentelee jatkuvasti, jotta se voi olla mukana eri hallitusten ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa näissä kysymyksissä. Jotkut ovat sitä mieltä, että ei ole paljonkaan tehtävässä, kun halutaan muuttaa ennakkoluuloja yhteiskunnasta käyttäytymistä ja taikauskoa, ennakkoluuloja. En ole samaa mieltä. Kyllä, asenteet voivat muuttua, jos meillä on yhten lähestymistapa suhteessa kumppaneihimme, työskentelemme heidän kanssaan yhteistyössä ja pyrimme arkipäivän työssämme muuttamaan tämänkaltaisen käytöksen alkusyitä. Käytöksen, jota ehdottomasti tulee muuttaa. Kiitos. Kiitos. Kiitos varapuheenjohtaja näistä rahoittavista loppusanoista. Ilmoitan teille, hyvät edustajatoverit, että keskustelun lopuksi meillä on seitsemän päätösosama-esitystä. Keskustelu päättyy ja vielä kerran yksi ilmoitus, nimittäin